Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Jatkamme istuntoa. Ensin eilisen pöytäkirja, eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit on saatavilla. Onko huomioita pöytäkirjaan liittyen? Onko teillä jotain huomautettavaa pöytäkirjaan liittyen? En ymmärrä merkkiänne. Ilmeisesti ette halua puhua. Selvä pöytäkirja on hyväksytty. Siirrymme esityslistaan.